esitettiin, että tämä muutos on näin hyväksytty. Sitten mennään äänestyksiin seuraavasti. Jensen Holmaer ensiksi. Talousarvomenettely, nimenhuutoäänestys, olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. neuvostolla mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä. Miss President. Puhemies, arvoisat jäsenet Euroopan parlamentissa, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin onnitella Eh, teitä siitä, että te eh, tämän eh, talousarviomenettelyn 2014 hyväksyitte äänestyksessä. Me toteamme tyytyväisenä, että parlamentti nyt vahvisti sen sopimuksen, joka tehtiin 11.12.11. Te tiedätte, että tämä meni sovintokomiteoiden kautta ja neuvosto hyvin voimakkaasti näitä julkilausumia tuki, mitä annettiin, ja on hyvin voimakkaasti sitoutunut tähän sopimukseen. Hyvä puhemies, minä olisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni eh, kiittämällä mm, alalla Massuuria budjettivaliokunnan eh, puheenjohtaja ja myöskin Janssenia ja myös Rove Janssenia ja kaikkia muita parlamentin jäseniä, jotka ovat on, osallistuneet tähän budjettimenettelyyn. Grazie. E, Kiitoksia. Nyt luen teille tekstin. Yhteinen teksti, josta soittelukomitea on saanut yhteisymmärryksen 12.11.2013. Se on hyväksytty parlamentin taholta ja neuvoston taholta myös. Budjettimenettely on tapahtunut sopimusten mukaisesti ja vuonna 2014 budjetti on näin, tämä menettely on näin päättynyt. Vuonna 2014 unionin budjetta menettely on näin hyväksytty ja sen allekirjoittaa parlamentin puhemies tämä, tämän päivän päivämäärällä. Sitten Seuraavaksi tehaan mietittö. Yksi äänestys, nimenomaan äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Lavia. Mietintö. äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Fernandes mietintö. Nimenomaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennäänpäs taaksepäin. Neuvosto haluaa puhua Lavia mietinnöstä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Miss President, Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti on hyväksynyt tähän lisäarviobudjettiin numero yhdeksän näitä tarkistuksia. Tämä e, on aivan poliittisen sopimuksen mukainen, joka viime viikon sovittelukomiteassa saatiin. Tässä on kysymyksessä yhteinen teksti budjetista 2014 artikla 314 kautta 4, joka on Euroopan unionista, unionin toiminnasta annettu sopi, teksti. Ja neuvosto hyväksyy tämän tarkistuksen, jonka parlamentti äänesti. Tässä on kysymyksessä lisätalousarvio numero 9 vuodelle 2015. Ja tämä tarkoittaa sitä, että eh, sovittelukomitean eh, kokoontumista ei tältä osin enää tarvita. Kiitoksia. Pööke-mietintö, nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Marinescu mietintö, nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Moreira mietintö, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Proust mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mietintö Claes Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sartori-mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Van Nisteroi Kreel mietintö seuraavaksi. Edustaja Beres, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Hyvä puhemies, minä olen nyt tästä asiasta jo puhunut maanantain kokouksessa. Ja minä eh, artiklat 55, 150 ja 165, jotka ovat työjärjestyksessämme, niin näiden mukaan e- E, meiltä kielletään tällainen demokraattinen äänestäminen näissä olosuhteissa. Minä yritin viime eilen illalla viimeistä kertaa työllisyyskomitean mielessä suullisen e, tarkistuksen mukaan ottamista, jonka mukaan oltaisiin voitu tätä kohesiopolitiikkaa 25 prosentin sääntöä vielä täällä käsitellä. Onorevole Ferreira, prego. Edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, minä haluaisin ryhmämme nimissä toistaa, että me olemme tehneet ehdotuksia tarkistuksiksi tähän mietintöön liittyen yhteisiin strategisiin puitteisiin. Nyt ei voida hyväksyä sitä, että tässä menettelyssä ei edes oteta äänestyksen kohteeksi meidän tarkistusehdotuksiamme. Tämä on epädemokraattinen eh, MEPien oikeuksien rajoitustapa ja siksi me pyydämme, että yhä uudelleen pitäisi käydä läpi nämä meidän toimintasääntömme sillä, mitä tässä nyt oikein pelätään. Miksi ette halua näistä tarkoituksista äänestää? Tätä kysyn. Me toteamme puheenvuorot, mutta meidän pitää jatkaa äänestykseen, kuten, kuten jo muistatte. Puhemieskokous on jo tästä puhunut ja puhemies Schulz on hyväksynyt äänestykset joten meillä ei ole keskusteluaikaa nyt tässä, ja meidän pitää mennä saman tien blokkiin yksi. Viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä vielä. Edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Minäkin pyydän, että me vielä mietimme puhemiehen kantaa. Minä olen tehnyt tarkistuksen 21, jossa on makrotalouden ehdot aiheena. Ja asia on hyvin tärkeää, koska tässä ei ole mitään, mitään tekemistä rakennerahastojen kanssa. Nyt haluaisin, että puhemiehistö vielä miettisi tätä päätöstä. Teidän pyyntönne ovat selkeitä, niitä on jo aikaisemmin katsottu. Haluatteko vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. you have not yet asked whether members want to object to this oral amendment. Ei, ei ole kysytty, että olemmeko suullista tarkistusta vastaan. Kyllä me olemme. Ei ole koskaan kysytty meiltä sitä, että olemmeko vastaan tämän suullisen tarkistuksen erisittämistä. Riito. No niin, tämä on selvitetty. Ja totean vielä kerran, että tämä muutosotus ei ole hyväksyttävissä. Meidän pitää äänestää ensin blogista yksi ja sitten mennään tarkistuksiin. Tämä on jo puhemieskokouksessa selitetty maanantaina puhemies Sultsin taholta, joten blokki numero yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten komissioehdotuksesta äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 490 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt lainsäädäntö, päätöslauselma, nimenhuutoäänestys, olkaa hyvä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. hyväksytty. Morin Chartier mietintö. Yks, ykkösblokki, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hetkinen vain. Hyväksytty. Edustaja Harms, olkaa hyvä. Tämä on skandaali, kuinka te johdatte istuntoa. Minun puolueryhmäni on yrittänyt suullista tarkistusta esittää. Tämä mahdollisuus meiltä kiellettiin. Ja miten sitten peresin eh, sallitaan, ja jos näin toimitaan, niin silloin meidänkin suullinen tarkistuksemme pitää ottaa käsittelyn. Tämähän on aivan järkyttävä, miten tätä asiaa nyt hoidetaan. Edustaja Harms, minä noudatin tässä sääntöjä. Jos te pidätte tätä skandaalina, niin okei, mutta me noudatamme sääntöjä. Täällä mennään sitten Morin Chartier-mietintöön. Komission ehdotus äänestys. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lainsäädäntö päätöslauselma nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olbrich mietintö. Blokki 1, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenomaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pakarinen mietintö seuraavaksi blokki 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Postinaaro mietintö blokki 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki 2 pu- anteeksi, ei, suoraan, suoraan komission ehdotukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenomaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Zeller-mietintö, blokki 1, 1,48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Komission ehdotus puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkoitus 49 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hän tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuolto äänestyksessä vielä lainsäädäntöpäätös osaltaan äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Mietintö Regner Kratsa. Äänestys ensimmäistä blogista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33, nimenhuolto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34, äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. 54. Nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. 66. Nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. 68. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 83. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 48. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 24 nimenuoto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 49. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 26 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 55-57 ja puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 29. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 58. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 59. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 60. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 nimenut äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 78 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 79. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 39. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 67. äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 80. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 81. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 42. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22, nimenhuuto äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Komission ehdotus, äänestys äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Peres mietitty. Tarkistus yksi, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa, toista osa tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viides osa, nimenhuoltoäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kuudes osa, äänestys äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seitsemäs osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kahdeksas osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksäs osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kymmenes osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Tarkistus 1, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy päättyy. Hylätty. Kolmas raukeaa. Ei, komission ehdotus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Edustaja Peres, haluatteko puheenvuoron ennen äänestystä? Puhemies, minun mielestäni pitäisi neuvotella neuvoston kanssa, jotta me saamme tämän päätökseen ja me haluamme, että te annatte meille luvan lähettää tämän tekstin komissioon, jotta voimme neuvotella siitä. okay, quindi eh, pongo in votazione. Siis äänestään esittelijän ehdotus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lavia mietintö, tarkistus yksi nimenhuuto. Äänestys, anteeksi. te Castro ensin, olkaa hyvä. kollegi. Eh, Kiitoksia puhemies. Aloitamme juuri äänestystä viidestä YMPn uudistuksen asiakirjasta. Täällä on tehty paljon. Me olemme kaksi puoli vuotta tehnyt työtä ja yli 27 kollega on mukana neuvottelutiimissä näiden tärkeiden tulosten takana. Olisi varmaan tärkeää, että tuemme kaikkia näitä kompromisseja äänestämällä puolesta, ettei näiden kahden ja puolen vuoden työtä vaaranneta, joka on ollut tärkeää työtä. Kiitoksia edustaja De Castro. Sitten Lavia, mietintö tarkistus 1, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselman huutoäänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kapula Santos mietintö. Tarkistus 1 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Nimen äh, lakiehdotus äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tähän tämän mietintö. Tarkistus 1 nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntö päätöslauselman äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kapula Santos. Tarkistus 1. Nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. lausuma nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten TES-mietintö. Ykkösblokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki kaksi raukeaa komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Blasak-mietintö. Tarkistus viisi puolesta. Esittelijä haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Edustaja Blasak. Ladies and gentlemen, we... Hyvät naiset ja herrat, me kohta äänestämme siitä, että kaksi maata saa yhden vuoden lisää näitä rakennerahastovaroja. Tällainen on sovittu neuvoston kanssa. Kuitenkin määräenemmistö hyväksyi tämän sopimuksen, vaikka budjettivaliokunta oli sitä mieltä, että ei pelkästään kaksi, vaan muutkin maat tarvitsisivat lisäaikaa. Ja myöskin oikeudellinen palvelu yksikkö totesi neuvoston puolelta, että tämä voisi olla ongelmallista tasa-arvoisen kohtelun kannalta. Hyvät kollegat, minä esittelijänä olen tehnyt työnni ja olen trilogissa keskustellut asiasta, vaikka itse en voikaan tätä tulosta hyväksyä. Kiitoksia edustaja Vlasak. Tarkoitus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1-4 raukeavat. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntö päätöslausema nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Olbrich, mietintö seuraavaksi. Olkaa hyvä. Funguje hlasovací zařízení, takže bych poprosil o technika. Děkuji. Sì, mandiamo subito un test. Minun äänestyskoneeni ei toimi, voiko teknikko tulla paikalle? Lähetämme välittömästi teknikon paikalle. Albrecht mietintö, tarkistus. No, olkaa hyvä. Tavares, olkaa hyvä. Senhora Presidente, vamos votar e favoravelmente o relatório do... Kiitos. Meillä on nyt tämä tärkeän mietinnön äänestäminen edessä, joka on tärkeää nuorisotyöttömyyden kannalta, erityisesti Euroopan eteläisissä maissa. Tässä nyt mm, Etelä-Euroopan, Italia, Espanja, Kreikka, siellä nuoret mm, kärsivät paljon – ja me olemme yrittäneet eh, nyt muuttaa näitä, näitä sääntöjä, ja tämä on todella skandalimaista, koska se ei onnistunut. Meidän mielestämme tämä eh, tulos ei palvele nuortemme etua. Kaikki neuvoston kanssa käydyt neuvottelut ovat hyvin antidemokraattisia ja tämä ei ole hyvä ratkaisu. No niin, aloittaa äänestyksellä tarkoitus kaksi. Nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Neljä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty viisi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty kuusi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty seitsemän nimenhuutoäänestyksellä. äänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty yhdeksän nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty komission ehdotus puolesta. Olkaa hyvä. Edustaja Olbrich. Susi Lamström. Edustaja Lamström, olkaa hyvä. Minulla on vain yksi pyyntö. Meidän pitää erittäin tärkeissä asioissa nimenhuuto äänestys suorittaa. Ja miksi tässä nyt vihreillä on ongelma? Minä haluaisin nyt pyytää meidän hallinnolta, että se tarkistaisi tämän tilanteen. Bene, ora al voto la proposta della... Sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta nimenomaan äänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Levään mietintö. Edustajalla on puheenvuoro, kaiva Esittelijä. prego. Ah. Eh, Kiitos hyvin paljon. Minä haluaisin selittää, että tämä mietintö on sellainen, josta, josta valiokunnassa on paljon keskusteltu. Ja valiokunnan enemmistö oli minun näkemyksiäni vastaan, mutta komissiolta olen saanut luvan siitä, että kaikki nämä puutteet, joita olen ottanut esiin, nämä korjataan ja että näitä sääntöjä noudatetaan, joita on sovittu. Grazie. Eh, Kiitoksia. Sitten tämä sopimusäänestyksen puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Fox Hefner mietintö seuraavaksi. Edustaja Hefner, haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ja, Hyvät kollegat, Meillä on kolme suullista tarkistusta ja minä haluaisin antaa näistä vähän selvitystä, ettei sitten tarvitse keskeyttää äänestämistä. Tarkistukset ovat teknisiä luonnokseltaan ja nämä ovat myös lingvistisiä, nämä kaksi ensimmäistä ja kolmas tarkistus on sellainen, että tätä Bryssel-sanana poistetaan, koska silloin pidämme voimassa tämän mietinnön perusajatuksen, että emme ota kantaa Brysselin tai Strasbourgin puolesta. Se on aivan yksi ja sama, missä tämä toimipaikka on, vaan on kysymys pelkästään siitä, että Euroopan parlamentilla olisi itsellään mahdollisuus jatkossa päättää tästä asiasta. Mutta mm, me olemme muuten neuvoston alaisia. Okei, okay, grazie. E quando... Kiitoksia. Kun suulliset tarkistus tuot kohdan, niin katsomme sitten niitä siinä kohtaa. Kappale yksi, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale kaksi, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kappale 4 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kappale 5, nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty sitten suullisen tarkistus seuraavaksi. Jos ei kukaan vastusta, niin edetään sitten tässä. Vähintään 40 pitää nousta ja silloin emme voi äänestää. Jatketaan. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Haluatteko ensimmäistä osasta vielä tarkistuksen? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kolmas osa puolesta. Olkaa hyvä, nostakaa käteen ylös. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. A, tarkistus. Kolmas osa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Nostakaa kätenne paremmin ylös. Sitten suullinen tarkistus. Onko tähän vastustusta? Täällä on vastusta, joten jatketaan. Ensimmäinen osa, kappale 9, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuto äänestyksellä, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kertoosan kappale A. Suullinen tarkistus. Vastustetaanko suullista tarkistusta? Ei ole vastustusta. Puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. D. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Jontosan kappale F puolesta vastaa Tyhjä. Hyväksytty. Anteeksi. Siis F on kyseessä. Ensimmäinen osa puolesta vastaa Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johtosan kappale O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johtosan kappale T ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty.